komission ja sen seura- äänestämme huomenna 10.30 seuraavaksi. Rosa Migueles Ramofin mietinnön lyhyt esittely, soveltava tutkimus yhteisen kalastuspolitiikan alalla. Kiitoksia puhemies. Tämä valotemppu oli todella hieno. Teidän pitäisi toistaa se useammin, varsinkin meille, jotka täällä yöistunnossa istumme. Se oli vähän niin kuin olisi aamu koittanut. Hyvä komission sen hyvä puhemies. Ekosysteemien ja hoidon ja luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen yhdistäminen ja ihmisen toiminnan vahingollisten vaikutusten estäminen ympäristölle sekä teknisen tietämyksen ja tutkimuksen kehittäminen ovat mahdottomia tehtäviä ilman eurooppalaisen tiedeyhteisön tukea kala-alan tutkimus on välttämätöntä, kun muotoillaan suosituksia ja annetaan tukea lainsäätäjille. Tutkimuksen ja kehityksen määrärahojen lisääminen on tärkeää. Näin voidaan saada kestävämpi ja vahvempi kalapolitiikka. Mutta niin kuin Minä, minä tietenkin olen viimeinen sanomaan, että kalastusalalla on riittävästi tutkimusresursseja. Meillä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin, hyvä komissio ja sen seitsemännen puiteohjelman määrärahat meritutkimusta varten. Sen piti olla horisontaalinen ala, mutta näyttää olevan, että varat eivät ole riittäviä, kun ajatellaan tätä yhdennettyä lähestymistä tapaa. Voin vakuuttaa teille, että olen puhunut monien tutkijoiden kanssa, kun olen valmistellut tätä mietintöä, ja tutkijoilla on vaikeuksia, kun he pyrkivät esittämään hankkeitaan seitsemänteen puiteohjelmaan. Ensimmäiset ongelmat eh, johtuvat erilaisesta eh, lähestymistavasta koskien vesiviljelyä ja sen teollista luonnetta ja sitten eh, nämä tutkimus- ja kalastusalat, jotka ovat moni, alaisia ja pitkäaikaisia. Seitsemännessä puiteohjelmassa nämä kaksi aluetta katettiin samoista määrärahoista ja näin se oli, näin täydentävyys onnistui. Tällä hetkellä ne on jaettu erikseen ja tiedeyhteisölle on vaikea saada viesti menemään virkamiehille eikä tarpeista saada kerrottua tiedeyhteisössä on sellainen vaikutelma, että nyt on pidetty parempana perustutkimusta ja on jätetty syrjään julkista politiikkaa käsittelevä tutkimus. Annan esimerkin, jotta voitaisiin rikastuttaa eh, yhteisön meriympäristöpolitiikkaa tai ilmastonmuutostutkimusta. Jotta saisimme tehokkaampaa kalastusta ja puhtaita meriä, tarvitsemme parempaa tutkimusta, horisontaalisia toimia seitsemännessä pu- puiteohjelmassa. Haluaisin vielä puhua toisesta ongelmasta, nimittäin siitä, että kalastusalan tutkimuksesta puuttuu nuoria tutkijoita. Näyttää siltä, että ura ei ole houkuttelevaa muihin perustieteisiin verrattuna. Näyttää välttämättömältä kiinnostavien yliopistokurssien aloittamista, eh, joiden tuloksena olisi kiinnostavat urat. Olisi myös tärkeää yhdenmukaista erilaisia sovellettavan tutkimuksen eh, kursseja eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan käyttää resursseja paremmin ja, ja vertailla tietoja. Olisi myös tärkeää tehostaa kansallisten tutkimuskeskusten yhteistyötä. Olisi myös tärkeää ottaa paremmin käyttöön kalastajien tiedot, kun äh, laaditaan tieteellisiä tutkimuksia, joille kalastuspolitiikka perustuu. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Miguelet Ramos. Je donne la parole à Monsieur. Kiitoksia esittelijälle sitten komissio. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On mukava puhua omasta vastuualueestaan täällä. Komissio on iloinen Euroopan parlamentin eh, mietinnöstä, joka liittyy soveltavan tutkimuksen yhteisen kalastuspolitiikan alalta. Ja haluaisin kiittää esittelijä Rosa Migueles Ramosia ja kalastalousvaliokuntaa loistavasta työstä. Mietintö tulee oikein hyvään aikaan, kun eh, valmistellaan yhteistä meritutkimusfoorumia tutkimus, seitsemännen tutkimuspuiteohjelman puitteissa. Ja kun halutaan lanseerata tämä yhteisen kalastuspolitiikan vihreä kirja, jossa on mukana luku tutkimuksesta. Komissio tukee mietinnön tärkeimpiä elementtejä. Me olemme iloisia siitä, että tuitte Euroopan unionin meritutkimus resurssien kehittämistä. Tässä halutaan luoda uutta kapasiteettia ja koulutusaloitteita, jotta voidaan kehittää aloitteita meritutkimuksen alalla. Komissio tunnustaa sen merkityksen, joka on sillä, että varmistetaan, että riittävästi saadaan budjetoitua varoja kalastus- ja maataloustutkimukseen ja samalla pidetään kiinni hyvästä tasapainosta muiden tutkimussektorien, maatalouden, metsätalouden ja bioteknologian aloilla. Vuosittainen tutkimusbudjetti tulee asteittain kasvamaan viimeisten ohjelmavuosien aikana, niin, ja kalataloussektori ja meritutkimus tulee varmasti tästä budjetin noususta hyötymään. Komissio tukee sitä ajatusta, että annetaan enemmän näkyvyyttä kala- ja vesiviljelytutkimukselle ja varmistetaan hyvä tasapaino tässä soveltavan ja perustutkimuksen välillä sekä vahvistetaan sosiaalitieteitä niin, että voidaan saada myös paremmin nämä tulokset liikkeelle ja rohkaistaan kansallisia tutkimusohjelmia. Komissio tulee myös helpottamaan kalastus- ja vesiviljelytutkinnon tutkimuksen integroitumista paremmin eurooppalaisen tieteelliseen tutkimukseen. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, minusta tuntuu siltä, että kun otetaan huomioon nämä aloitteet, joita juuri kuvailin, niin nyt on todellakin vahva pohja, jonka pohjalta todella voidaan parantaa kalastus- ja vesiviljelysektoreita. Me innovatiivisen tutkimuksen kautta tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kontekstissa. Tässä tullaan myös hyötymään kansallista sitten tutkimusinstituuttien paremmasta yhteistyöstä ja koordinoinnista ja yhteisen kalastuspolitiikan antamista avuista. Ja jos voin vielä lisätä jotain omaa tähän, niin voin taata, että, että tämä olisi, ei tämä ole sen monimutkaisempaa kuin mitä tämä ennenkään oli, koska samat ihmiset työstävät tätä nyt ja teen hyvää yhteistyötä kollegani herra Borsin kanssa. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on se, millä tavalla tulevaisuudessa tutkimusta täytyy tehdä, koska me teemme sektorien välistä yhteistyötä ja tämä työ tuo parempaa tulosta kuin jos tämä tehtäisiin sektoripohjaisesti. Minä todella vilpittömästi kiitän teitä tehdystä työstä, koska työ on ollut todella mielestäni loistavaa. Kiitos. Merci infiniment, monsieur le commissaire. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Äänestämme huomenna kello 10.30. Huomenna onkin seuraava istunto torstaina 19. helmikuuta kello 9. Nyt voimme lopultakin keskeyttää tämän istunnon. Hyvää yötä kaikille.